että puhemies tällä tavalla käyttäytyisi. Thank you, Mr. I will transmit your... Kiitos, herra Golnish. Välitän tämän viestin puhemiehistölle. Voisinko pyytää teitä, hyvät kollegat, palauttamaan järjestyksen saliin? Kiitos. Sitten siirrymme äänestysselityksiin joita eilen ei saatu tehtyä. Eli otetaan ensin ne eiliset äänestysselitykset ja kuunnelkaa nyt tarkasti, hyvät kollegat. Voimme jatkaa ainoastaan kello 14.45 asti, koska meidän täytyy silloin alkaa valmistella kello 15 alkavaa istuntoa, joten jos ei ehditä äänestysselityksiä läpi, niin sitten jatketaan huomenna tai kirjallisesti. Ensimmäisenä Fernandesin mietintö ja Niriada. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tunnustan, että tässä mietinnössä on myös myönteisiä asioita. Minä kuitenkin äänestin tyhjää. Minä uskon, että että niin pitkään kuin komissio pitää kiinni nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin kaikki mitä se esittää on kielteistä. Tässä tarvitaan todellista uudistusta 2014-2020 monivuotisiin rahoituskehyksiin. Me tarvitsemme todellisen investointiohjelman, sellaisen, joka vie pois meidät lamasta meidän täytyy saada investointeja, jotka johtavat sosiaaliseen ja taloudelliseen lähentymiseen. Nyt paljon keskustellaan Junckerin investointisuunnitelmasta. On erittäin tärkeää, että me turvaamme julkisen puolen investoinnit ja lopetamme tärkeiden avainsektoreiden yksityistämisen. Meidän täytyy tukea PK-yrityksiä ja antaa varoja myös tutkimukselle ja innovoinnille. Kiitos. Um, we now move to... Kiitos sitten edustaja Messerschmidt. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä äänestin ei eh, tähän mietintöön, mutta se on hyvin vaikeaa eurooppalaisille. Eh, ja mitä varten tästä tuli tämä ei? No mitä varten me vastustamme näitä hienoja ajatuksia, joita on työllistämisestä ja yrittäjyydestä? No se ainoa va- vastaus on, että täällä pitää olla lisää resursseja, lisää budjettivaroja. Ja vaikka on Euroopassa yhteisössä ei ole missään muualla enemmän kansan eh, edustuksellisuutta kuin täällä, niin kuitenkin niin tässä aina vain ratkaisuksi tarjotaan sitä, että käytetään enemmän ja enemmän eh, verovaroja. Eh, tämä ei ole paitsi epädemokraattista, tämä ei ole todellakaan hyvä. Ja täällä on sitten kauniita sanoja työpaikoista ja kasvusta, ja siitä varten tässä piti äänestää ei. Thank you. Our next... Kiitos. Ja seuraavana minuutin ajan edustaja Polčák. Děkuji, paní předsedkyně. E, Já na rozdíl od svého předřečníka. Kiitos, puhemies. Toisin kuin edellinen puhuja, kannatin tätä mietintöä ja edellytän, että syy sille, että mietintö hyväksyttiin suurella e- enemmistöllä osoittaa sen, että kyse on tärkeistä asioista ja niin myös minun mielestäni PK-yritysten tukeminen on hyvin tärkeää, sillä niitä käsitellään tässä mietinnössä ja on todellakin korostettava, että 90 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on PK-yrityksiä ja niitäkin kriisi on koetellut. PK-yritysten roolia on otettava huomioon myös rakenne- ja investointirahastojen kanssa, sillä ne voivat tarjota tärkeää vipuvaikutusta assosiaatiokysymyksissä. Ja tämä asia täytyy ottaa esille. Thank, thank you. Kiitos. Sitten siirrymme petosten torjuntaa koskemaan vuosikertomukseen 2013. Ensimmäisenä puhuu edustaja Pospisil, minuutti. No? paní předsedající já jsem podpořil tuto zprávu protože považuji ochranu finančních zájmů. minä tuin tätä mietintöä koska minun mielestäni nämä eh, taloudelliset edut ovat erittäin tärkeät. minun maassani meillä on rekisteröity edistymistä mitä tulee toimenpiteisiin ja toimiin jota, joita huomat, joiden huomattiin olevan vastaan Euroopan taloudellisia etuja. Tässä mietinnössä korostetaan eh, Olafin toimia ja kaikki ne rahavirrat, eh, jotka unionissa ovat, eh, niitä voitaisiin käyttää hyvin. Ja jos sitten rikkeitä tapahtuu, niin eh, sitten voitaisiin niihin puuttua. Minä tuen siis tätä mietintöä erittäin tärkeää, jotta saamme luottamusta. Madam Kiitos ja seuraavana Jufrida, yksi minuutti. Grazie, Presidente. I dati che... Kiitoksia, hyvä puhemies. Se data, jota olemme nähneet osoittaa, minkä, että 17 prosentilla on petosten määrä 2013 vuonna noussut verrattuna edelliseen vuoteen. Ennen kaikkea meitä huolestuttavat näiden ö, petosten vaikutus kohesiopolitiikkaan. Nämä varat menevät alueidemme kasvusta ja kohesiosta ja kansalaistemme hyvinvoinnista pois. Monet niistä toimista joita on rekisteröity, ovat petoksellisia luonteeltaan. Tässä nämä johtuvat kenties siitä, että menettelyt ovat hyvin monimutkaisia. Meillä pitäisi olla nollatoleranssi. Meidän pitäisi toimia hyvin vahvoina petoksia vastaan. Samanaikaisesti meidän pitäisi myös välttää estää sitä, että vahingossa tulee näitä petoksia, niin että ihmiset tietäisivät, millaisia nämä menettelyt ovat. Ja kaikki ne, jotka käyttävät kohesiorahastoja, tietäisivät, mitä täytyy tehdä. Ja varmistettaisiin, että varoja käytetään oikein. Kiitos. Sitten Anderssonin vuoro olisi, mutta hän ei näytä olevan täällä, joten siirrytään edustaja Heisiin minuutti. Um, Kiitos puhemies Kannatin tätä vuosikertomusta, sillä se on tärkeä osa perussopimuksia. Joka vuosi komissio pyytää, komissio esittelee kertomuksia petoksen torjunnasta EU:ssa. Ilmeinen esimerkki petoksista ei pelkästään Euroopassa, vaan muuallakin liittyy laittoman tupakkaan. 10 miljardia, miljardia euroa ja jäsenvaltiolta saamatta tuloja laittoman tupakkakaupan vuoksi. Ja yli 680 miljardia savuketta koskee tämä asia. Irlanti on keskeisiä toiminta-alueita laittomassa tupakkakaupassa. Ja kuten kertomuksessakin todetaan, niin vaaditaan yhä tiivimpää koordinaatiota eri toimijoiden, kuten tulliviranomaisten ja finanssiviranomaisten välillä, jotta ongelma saadaan kuriin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Maletic, yksi minuutti. Paljon predsjedavajuća. Svake godine komisija Hyvä puhemies. Joka vuosi Euroopan komissio antaa raportin tästä taloudellisten etujen suojaamisesta ja tässä kannustetaan myöskin hyvään taloushallintoon. Viime raportissa 2013 tuotiin esiin, että negatiiviset vaikutukset ovat vähentyneet 17 prosentilla, mutta samanaikaisesti rikkomusten määrä on kuitenkin kasvamassa. Me voimme havaita, että tämä järjestelmä toimii paremmin, kun se selvittää näitä rikkomuksia Eh, mutta ei niinkään onnistu tässä ennaltaehkäisyssä. Minä nyt kannustaisin Euroopan komissiota, jotta se lisäisi avoimuutta, vastuullisuutta ja pitäisi olla myöskin yhteisiä toimia, jotka kohdistuisivat siihen, että veropetoksia ei tehtäisi. Kiitos ja seuraavana olisi Jalkin vuoro, mutta hän ei ole paikalla, joten Messerschmidt, minuutti, olkaa hyvä. Er niin, me, eh, minä todellakin kehotan teitä lukemaan tämän eh, raportin, mutta kuitenkin jos eh, yksi toimi eli täällä otetaan esiin, niin se on tilintarkastustuomioistuin. tuomioistuin on täysin shokeraavaa se, kuinka huonoa, huonosti näitä rahoja valvotaan EU:ssa. Mutta vielä kauhistuttavampaa on se, että EU-komissio ei ole pystynyt politiikkansa eh, muuttamaan. Tässähän kun käytetään EUn rahoja, niin nehän ovat meidän lastemme kansalaistemme rahoja. Tämä on aivan naurettavia eh, hankkeita tehdään ja ihmiset matkustavat ympäri maailmaa. Ja kuka nämä rahoittaa kaikki nämä hankkeet? Sehän on aivan laitonta. Tässähän on miljardeja rahoja, joista Eurooppa ei ollenkaan huolehdi. Thank you. Well, for one minute... Kiitos sitten minuutti Polchekille. E, Kiitoksia hyvä puhemies. Tämä mietinnön puitteissa minähän tuin tätä mietintöä. Haluaisin vielä korostaa erilaisia petoksia, joita on tapahtunut kohesiopolitiikan puitteissa. On aivan totta, että luvut ovat jo alhaisempia, kun ajatellaan kaikkia unionin taloudellisia etuja, mutta voidaan todeta, että tähän kuitenkin liittyy tiettyjä huolestuttavia seikkoja. Tämän vuoksi olemme voineet huomata, että on Euroopan varoja käytetty väärin euro, kansallisella tasolla eri toteen näissä operationaalisissa ohjelmissa. Näitä varoja, niiden käyttöä ei ole järjestelmällisesti seurattu ja tämän vuoksi ei Tsekin tasavalta ole saanut myöskään riittävästi varoja. Näin ollen meidän täytyy korostaa kaikkia mahdollisia petoksen muotoja ja valvoa niitä. Kiitos ja sitten siirrytään äänestysselityksiin, jotka koskevat Montenegron edistymiskertomusta ensimmäisenä kapuuttominuuttiin arvoisa puhemies montenegro ha compiuto indubbi progressi per quanto riguarda i negoziati. täällä on eh, selvästikin eh, eh, menty eteenpäin ja kuitenkin hyvin paljon on vielä keskeneräistä. Pitäisi mennä eteenpäin ja on tietenkin hyvä, että yritetään tätä mm, turvallisuutta ja ulkopolitiikkaa yhdistää. me liittyy tähän, näihin uhkakuviin, joita Euroopassa on. Montenegrolla on hyvin monia eh, hyviä hankkeita meneillään. Thank you. Our next... Kiitos. Ja sitten Bogovic. Minuutti. Eh, dejstvo, Kiitos, puhemies. On totta, että että neuvottelut Montenegron kanssa aloitettiin vasta vuonna 2012 ja tähän mennessä on avattu 16, äh, saatettu päätökseen 16 lukua 23. Ja tämä osoittaa, että Montenegro on matkalla kohti EU-jäsenyyttä. Monilla osa-alueilla, kuten kilpailukyvyssä, talouden kehityksessä, on jo nähty tuloksia Montenegrossa. Niitä on vahvistettava kuten kaikissa muissakin jäsenehdokasvaltioissa. Montenegrossa on samankaltaisia ongelmia kuin muissakin alueen maissa. Ihmisoikeudet ovat ongelmallisia, samoin tuomioistuin, laitos, mutta toivon, että elintaso saadaan kohenemaan tuolla alueella ja se nostaisi myöskin yhteiskunnan moraalia. Kiitos ja sitten Jambaski, minuutti. Niin, Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Minä tuin tätä mietintöä, koska mielestäni se on objektiivinen ja se osoittaa, miten Montenegro on edennyt kohti EU-jäsenyyttä. Tietysti Montenegron heikkoudetkin on tuotu tässä esille. Ne on tuotu ne liittyvät median vapauteen, ilmaisuvapauteen ja on myös joitakin huolia, jotka liittyvät Montenegron suhteisiin Kroatian kanssa, mutta kokonaisuudessaan Montenegro on e, erittäin hyvän, hyvässä asemassa, kun ajatellaan EU-lainsäädännön soveltamista. Montenegrossa ollaan täysin yhtä mieltä Ukrainan kriisistä tai terrorismin torjunnasta ISISin, ISISin, ISISin tapauksessa. Montenegrossa selvästi suhtaudutaan kielteisesti niin henkilöihin, jotka osallistuvat ISISin toimiin. Tämän vuoksi minä tuin tätä mietintöä joka on objektiivinen ja tasapainoinen. Madam Pet- Kiitos. Sitten Rova minuutti. resoluutio on napretku Crne Gore za 2000... Minä tuin tätä Montenegron raporttia, koska hyvin monissa kohdissa tällä käy ilmi, että Montenegro on edistynyt. Siellä on kuitenkin havaittavissa myös hyvin paljon ongelmia, joihin Montenegron täytyy puuttua jatkossa. Kaikki, mitkä liittyvät lukuihin 23 ja 24 neuvottelussa täytyy kiinnittää erityistä huomiota, erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuus ja oikeusvaltio, sananvapaus, riippumaton tuomiolautas, säännöstelyt, avoimuus kaikessa toiminnassa, poliittisissa puolueissa ja myöskin täytyy sota, sodan uhreille maksaa korvauksia. On hyvin tärkeää, että tämä päätöslauselma myöskin ottaa esiin eh, suvaitsevaisuuden, mitä tulee vähemmistöihin. Montenegron viranomaisten täytyy suojella monikulttuurisia alueita ja toimia yhteistyössä naapureiden kanssa. Thank you. We move now to... Kiitos. Sitten siirrymme entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevan edistymiskertomuksen ja ensimmäisenä Borsan. Yksi minuutti. Podržavam ovaj izvještaj jer šalje dvije važne političke... Kiitos puhemies. Kannatin tätä mietintöä, koska siinä lähetetään kaksi tärkeää poliittista viestiä. Ensinnäkin se, että että Makedonia epäoikeudenmukaisesti on e- estetty neuvottelujen avaamisesta kahdenvälisen kiistan kanssa jo, vuoksi, joka sillä on Kreikan kanssa. Ja ei oikein näytä siltä, että tätä kysymystä saataisiin lähiaikoina ratkaistua. Toinen tärkeä seikka koskee lehdistön vapautta ja julkista hallintoa yleisesti Makedoniassa. Jos vain pieni osa niistä syytteistä, jotka liittyvät poliittisten johtajien salakuunteluun. Jos edes pieni osa näistä väitteistä on totta, niin se on hyvin vaarallista, eikä sellaista voida sallia demokraattisessa valtiossa. Vetoan Makedonian viranomaisiin, jotta ne mahdollistaisivat itsenäisen ja riippumattoman tutkinnan ja varmistavat, että syylliset saatetaan oikeuden eteen začetku nekdanje jugoslovanske republike makedonije sem podprl ker po mojem mnenju dobro identificira stanje. minä tuen päätöslauselmaa. E, täällä on hyvin e, identifioitu, mikä tilanne on, ja tilanne ei näytä hyvältä. Makedonian pitäisi ottaa lisäaskeleita oikeaan suuntaan. ongelmat pitäisi ratkaista mitä pikimmin, jotta voitaisiin neuvotteluihin todenteolla ryhtyä. Nykyinen poliittinen tilanne Makedoniassa on hyvin vaikea ja tämä saattaa vielä viivästyttää asioita. Pitäisi tukea tätä toivetta, jolla toivotaan lisää vakautta alueelle ja ettei sitten tilanne mitenkään heikkenisi, pitää käydä dialogia. Mr. Jambaski. Kiitos sitten Jambaski, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, minä tuin myös tätä mietintöä. Mielestäni tämä lähettää erittäin tärkeän viestin Skopjen hallituksella. Kahdenväliset ongelmat täytyy ratkaista – sopimus naapurussuhteista Bulgarian ja Makedonian välillä täytyy saattaa loppuun. Ja nyt täytyy lopettaa myös vihamielisyydet naapurimaiden kanssa. Kansalaisilla Makedoinnissa täytyy olla kaikki oikeudet käytössään. Heidän täytyy pystyä käyttämään omaa kieltänsä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentin dokumentti on maininnut Makedonian kansalaiset, jotka identifioituvat Bulgarian. Tämä viesti täytyy selkeästi lähettää Skopien. Tämä on ainut tapa saada eteenpäin Makedonian integraatiota. Kiitos sitten Peter minun. Pokazali prema Makedoniji te ovom Kannatin tätä solidaarisuutta, jota olemme osoittaneet Makedoniaa kohtaan. Ja mietinnössä kehotetaan komissiota ja neuvottelua neuvostoa yhdeksän epäonnistumisen jälkeen jatkavan neuvotteluja Makedonian kanssa. Kahdenvälistä konfliktia on ratkottava samanaikaisesti eurooppalaisen lainsäädännön mukaan. Makedonia on odottanut kymmenen vuotta Kreikan konfliktin vuoksi, joka koskee valtion nimeä, ja tämä on hyvin masentavaa Makedonian kansalaisten kannalta. Kroatia on esimerkki erittäin hyvästä käytännöstä, ja sitä samaa pitäisi soveltaa myös Makedonian. Kehotan jälleen kerran Euroopan, Euroopan unionin neuvostoja ja komissiota jatkamaan neuvotteluja ja etsimään tapoja tämän järjestämiseksi. Se ansaitsee sen. Thank you. We move to the 2014 No niin, sitten siirrymme Serbian 2014 edistymiskertomukseen ja ensimmäisenä puhuu Pospisil. Yksi minuutti paní předsedající já jako člen delegace pro spolupráci. Kiitos puhemies. Minä olen ollut valtuuskunnan jäsen ja minun mielestäni tämä mietintö on oikein hyvä. Täällä on kuvailtu tilanne hyvin eh, monilla sektoreilla, joissa edistystä on saatu aikaiseksi. Tämä on hyvin tasapainoinen myöskin ja täällä otetaan eh, esille ne ongelmat, mihin pitää vielä puuttua. Mitä tulee oikeuslaitokseen, niin siellä tarvitaan reformeja myöskin poliisissa ja myöskin korruptiovastainen eh, taistelu eh, on sellaisia asioita, joissa pitää vielä mennä eteenpäin, että saavutetaan oikeusvaltio. Se on hyvä, että tässä mietinnössä sen puolesta eh, vedotaan. Meidän pitäisi tukea näitä uudistuksia, joita poliisissa ja oikeuslaitoksessa tehdään, koska siinä on kaikkein vaikein sektori tällaisessa postkommunistisessa eh, yhteiskunnassa. Kiitos, Bogovic, minuutti. Resoluutio, ki govori o napredku Serbije, sam za velikim veseljem Kiitos. Serbian edistymiskertomusta koskevaa päätöslauselmaa tuin oikein mielelläni. Kyse on Serbian hallituksen ponnisteluista joissa sitä tukee unionin ohjelma, jolla haetaan parannuksia alueella sekä oikeusjärjestelmän kehittämistä eurooppalaisia arvoja puolustavaan suuntaan. Serbian asukkaat ansaitsevat Euroopalta solidaarisuutta. Valtiota on kehitettävä siihen suuntaan, että se on kypsä EU-hun liittymiseen. Serbian hallituksen ponnistukset ja kansan into lähteä eurooppalaiselle tielle ovat asioita, joita pitää tukea eri tukivälineillä, joihin pitää kuulla myös taloudellista tukea. Haluamme tukea Serbiaa matkalla kohti EUta. Kiitos ja sitten Jambaski. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minäkin, minä tuin myös tätä mietintöä. Tässä tässä lähetetään hyvin myönteinen viesti hallitukselle siitä, millä tavalla Euroopan, Euroopan yhdentyminen, siinä täytyy ottaa huomioon eurooppalaiset säännöt ja täytyy ö, tunnustaa vähemmistöjen oikeudet, niin kuin Serbiakin tunnustaa. Jokaisen vähemmistön täytyisi omata oikeus ö, kielisensä opetukseen ja kyllä puhu, mahdollisuuteen puhua ö, omaa kieltänsä. Tässä on valtaisia ongelmia ollut Bulgaria, bulgarialaisvähemmistöllä pystyy opiskelemaan omalla kielellään. Tämä mietintö lähettää selvän viestin Serbialle ja toivottavasti Serba, äh, Serbia ottaa sen vastaan. Petir. Kiitos sitten Petir. 2000... Eh, Minä tuin tätä edistymisraporttia, koska tästä nyt lähtee oleellinen viesti, jonka mukaan Serbia pitäisi auttaa, jotta se pääsisi eteenpäin tällä Euroopan tiellä. Tässä komissiolla on hyvin tärkeä, eh, eh, tärkeä rooli tässä, koska oikeusvaltiota pitää puolustaa. Minä tein tarkistuksia ne on otettu huomioon. Ja tässä yhteydessä minä haluaisin puhua tästä kroatialaisista vähemmistöissä. Olen hyvin iloinen, että meidän kollegamme Euroopan parlamentissa ovat alkaneet ymmärtää, miten tärkeää tämä Serbiassa tehtävä muutos yhteiskunnassa on. Ja on hyvin paljon tehty näitä tarkistuksia ja nyt voimme todeta, että ollaan, ollaan edistymässä Ongelmia täytyy ryhtyä selvittämään ja siksi minä haluaisin vedota kaikkiin, että täytyy katsoa todellakin, mitä laissa sanotaan. Serbian pitäisi poistaa artiklat 2 ja 3 ja sillä tavalla, että kroatialainen vähemmistö saisi oikeutensa. Kiitos ja seuraavana Shogar. Anteeksi, että en huomannut teitä salissa aikaisemmin. értelemben Serbia, ahogyan a többi... Kiitos. Taloudellisessa ja poliittisessa mielessä Serbia ei ole osa Eurooppaa. Siksi tämä asia tulee muuttaa siten, että Serbiasta tulee osa Eurooppaa ja etniset vähemmistöt on otettava huomioon, sillä kansa on kärsinyt hyvin paljon ja sen on päästävä EUn tielle. Kannatan tätä päätöslauselmaa, sillä siinä ehdotetaan tärkeitä askeleita, eikä uudistuksia tarvita EUn kanssa. Se ei ole mikään velvollisuus, johon painostetaan ulkopuolelta, vaan se on tarpeellista, jotta prosessit normalisoituvat maassa edelleen. Ja toivottavasti Serbiasta tulee esimerkki monille EU-valtioille, sillä esimerkiksi Romaniassakin on ongelmia näillä osa-alueilla. Kiitos ja Scholtes. Äh, äh, Minun täytyy sanoa, että kun tässä nyt katsotaan Serbian lähentymisprosessia, niin pitää todeta, että täällä on hyvin paljon tapahtunut viime vuosina monillakin alueilla. On tehty uudistuksia oikeuslaitokseen, tärkeitä uudistuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä sen kannalta, että Serbia pääsee kohti EUta. Ja ulkoiset olosuhteet eivät ole olleet kovin hyvät. Esimerkiksi on ollut näitä tulvaongelmia ja myöskin ongelmia naapurimaiden kanssa. Hyvin vaikea taloustilanne on myöskin tällä hetkellä. Ja täytyy nyt katsoa näitä haasteita, miten, Eurooppa, miten Serbia pääsisi lähemmäksi Euroopan integraatiota. Ja siinä ovat hyvin tärkeässä asemassa suhteet naapurimaihin. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta Serbialle ja meidän täytyy auttaa sitä. Um, Kiitos kollegat. Sitten siirrytään äänestysselityksiin, jotka koskevat Kosovaa, mutta ennen sitä haluan kertoa erään asian. Sanoin, että meidän pitää lopettaa 15 vaille kolme, joten pystyn ottamaan tässä vain Kosovoa koskevat äänestysselitykset ja Rosatin mietintöä koskevat, joten tämä tiedoksi teille jotka odotatte ne voitte antaa oman äänestysselityksenne huomenna heti niiden alkaessa. Mutta nyt siirrymme siis Kosovon integroitumiseen unioniin ja ensimmäisenä Bogovic. Kiitos puhemies. Kannatin Kosovoa koskevaa päätöslauselmaa, sillä siinä tarjotaan yleiskatsaus siitä, mitä viime vuosina on saavutettu. Siinä otetaan esiin myös ongelmia ja puutteita, joita Kosovossa on ja joihin kaivataan muutosta. Viime aikoina on ennen kaikkea havaittu, etteivät ihmiset näe itsellään tulevaisuutta omassa valtiossaan. Ja monet valtion alajärjestelmät eivät ilmeisesti toimi, ja tämä johtaa maastamuuttoon mutta se on vain yksi esimerkki niistä ongelmista, jotka viime aikoina ovat eskaloituneet ja osoittaa, että valtio on tavallaan hälytystilassa. Tämä vaikuttaa myös muihin EU-valtioihin, etenkin Kosovon naapurivaltioihin, mutta myös muihin maihin. On myös rikollisia organisaatioita, jotka tarjoavat Kosovon asukkaille näköaloja elämästä ulkomailla. Kiitos ja sitten Jambaski. Kiitos, doklad Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Minä tuin tätä mietintöä, koska esittelijä Ruva Lunacek on luonut hyvin tasapainoisen ja objektiivisen mietinnön. Tietysti Kosovossa on paljon ongelmia, jotka liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen, huumekauppaan, talousongelmiin ja monet ihmiset ovat joutuneet lähtemään Kosovosta. Tässä mietinnössämme suosittelemme, että puolustetaan etnisten vähemmistöjen oikeuksia. Tämä on mielestäni oikea tapa Kosovolle toimia. Sen pitäisi nyt toimia, jos se haluaa kuulua eurooppalaiseen perheeseen. Kosovossa on paljon ongelmia, mutta mielestäni Kosovo on jo tarttunut näihin ongelmiin, joten tuin mietintä. Kiitos ja tjalka. Hyvät kollegat, tätä tekstiä ei voida hyväksyä, koska tässä otetaan huomioon vain eh, Serbian oikeudet. Tässä Kosovo on maa, joka on tulossa tavallisesti ja siellä Albanellakin on paremmat ja paremmat olot. Me olemme tässä absurdissa ideologiassa nyt, joka on vallinnut tällä alueella vuosikausia, joka on Euroopan ja Amerikan eh, mielen mukaista. Ja siis se, mitä Jugoslaville tapahtui. Täällä on ollut sekä terroristijärjestöjä, siellä on nytkin Serbiassa mafia olemassa ja tässä nyt kuitenkin pidetään, pidetään tätä mahdollisena tulokkaana Euroopan unioniin. Tässä tarvittaisiin hyvin paljon muutoksia tällä vaikealla alueella. Thank you. Kiitos ja sitten Bilbao yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Minä tuin tätä mietintöä Kosovosta, koska Ihmiset ovat selkeästi ilmaiset oman tahtonsa ja he haluavat olla ö, vapaasti mukana tässä. Kosovo kannattaa ö, itsenäisyyttä ja me tarvitsemme nyt todellakin euro, federatiivista Eurooppaa. Meillä täytyy olla sellainen ö, alue, joka pystyy vastaamaan kansainvälisiin haasteisiin alue, jossa kaikki voivat toimia vapaasti. Se täytyy olla alue, jossa sellainenkin yksinkertainen asia kuin kansallinen identiteetti otetaan huomioon ja näyttäisi siltä, että alueellinen integriteetti on tässä ihmisten tahdon yläpuolella. Kiitos. Sitten siirrytään äänestysselityksiin Rosatin mietinnöstä. Ensimmäisenä Jufrida, yksi minuutti arvoisa puhemies olen voinut a favore di questa relazione perché dobbiamo. kiitoksia puhemies minä äänestin tämän puolesta koska meidän täytyy kaikkien sallia se että voidaan päästä kasvupolulle taas. Komission täytyy toimia realiteettipohjalta. Ovatko ne asiat oikeita, joista puhutaan, esimerkiksi talousarvion puhdistus ja niin edelleen, auttavatko nämä kohti elpymystä? jota, elpymistä jotain joustavuutta tarvitaan nyt. Taloustoimien, talousarviotoimion ei pitäisi estää kasvua tai esimerkiksi sosiaalisia parannuksia. PK-yritykset ovat todellisissa ongelmissa luotonsaannin osalta, kun ajatellaan niiden investointeja. esimerkiksi rakennerahastojen varoja ei käytetä täysimääräisesti eikä saada asianmukaista kasvua aikaiseksi. Me tiedämme, mitä pitäisi tehdä, jotta päästään kasvun tielle. Kiitos ja sitten ystävä Gil. Kiitos puhemies. Minäkin kannatin tätä mietintöä. Komission tapa käsitellä kasvua ja taloutta oli mielestäni hyvä. Ja jäsenvaltioita aivan oikein vaaditaan, että niiden pitää olla sosiaalisesti tasapainoisia ja kasvua hakemalla Eurooppa pääsee positiivisesti eteenpäin. On otettava kuitenkin huomioon myös jäsenvaltioiden uudistukset, joilla pyritään torjumaan veropetoksia ja veronkiertoa ja antaa jäsenvaltioille tunnustusta tästä toiminnasta. Kiitos sitten Maletic. Kiitos puhemies. Nämä kolme pilaria, johon kasvu perustuvat äh, rak- rakenneratkaisut, investointi ja finanssipolitiikkaa. Täytyy koulutuksella äh, edistää modernisoinnissa ja myöskin halvemmat energiamuodot ovat tärkeitä, jotta kilpailukyky pysyy yllä. Investoinnit äh, puuttuvat, koska ei ole mitään valmiuksia riskinottoon eikä ole mitään toivoa. Meidän finanssimarkkinamme ovat liian sirpaleiset. Tällaiset asiat voidaan korjata, jos me avaamme uusia mahdollisuuksia yrittäjille saada lainaa. Tämä mietintö osoittaa, että myönteinen asenne voi hallituksissa viedä eh, pitkälle ja siksi minä olen tukenut tätä. Adam Cinic. Kiitos ja sitten Cinic, yksi minuutti. Grazie presidente. La crisi economica. Kiitoksia arvoisa puhemies. Talouskriisi luo pahoja seurauksia ja tässähän kriisi vain jahtaa jatkuu, vaikka elpymistä piti jo tapahtua 2015 ja yhä enemmän parantua 2016. Analyysissä on tuotu nämä kolme pilaria e, esille. Investoinnit, rakenneuudistusten nopeuttaminen ja tiukka budjetti kuurii kasvua silmällä pitäen. Ja EUn pitäisi myös parantaa omaa kilpailukykyänsä kasvattaa investointeja ja enemmän panostaa tutkimukseen ja kehitykseen ja uusiin markkinoihin. Olen yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme tehokkaampaa julkista hallintoa ja meidän täytyy myös edistää työmarkkinoiden parantumista. Meidän täytyy taistella myös epätasa-arvoista vastaan. Kiitos, Mr. Messerschmidt. Kiitos. Minä äänestin tätä vastaan ei siksi, että olisi mitenkään eri mieltä näistä, näistä luvuista tai ettei pitäisi keskustella, mutta tässä on perspektiivi täysin väärin. Täällä ei ole, on ajateltu näin, että, että kasvu on suurempi maailmalla kuin Euroopassa. Ja sitten puhutaan edelleen, että euroalueellakin kasvu ei ole. No mutta joka tapauksessa No joka tapauksessa me emme pääse että mistä tästä taantumassa, jos emme korjaa tätä kurssia. Pitää antaa, äh, antaa pois demokratia tai sitten, y, tai sitten pitää vakuuttaa Pohjois-Eurooppa siitä, että heidän täytyy finansoida, finans, siis rahoittaa Etelä-Eurooppa. Thank you, Mr. Elnök asszony, köszönöm a szót. Eurooppalaisesta ohjausjaksosta puheen ollen vastustan sitä teoreettisesti ja periaatteessa. Presidentti Sarkozy on julistanut, että on luotava aito eurooppalainen talousalue – jota hallitaan vastaavasti ja, ja tämä on monille ollut liian jyrkkä kanta. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä, mutta ohjausjaksolla jäsenvaltioille määrätään, mitä niiden pitää tehdä ja minkälaisia suunnitelmia on tehtävä. Ja sitten keskustellaan asiasta ja EU sitten hyväksyy tai hylkää suunnitelmat. On sanottava selvästi, että tämä toimenpide määrää aivan selvästi, mitä valtiot voivat tehdä, ja se loukkaa kansallisten parlamenttien suvereniteettia. Um, we will... Kiitos. Loput äänestysselitykset kuullaan siis huomenna äänestysten jälkeen. Nyt istunto keskeytetään kello kolmeen saakka. Kiitos.